saanut kaksi pyyntöä nimityksistä valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Poikkeuksellisesti esitän ne täällä, jotta ne astuvat voimaan vielä tänään. Frontsulika, valtuuskunta, joka vastaa suhteista Korean niemimaahan, ja Mihai Turkanu sisämarkkinavalikunnan jäseneksi ja suhteista Kanadaan vastaavan valtukunnan jäseneksi. Onko vastalauseita? Näin hyväksy.